So uh, once again, good afternoon and we will... Hyvää iltapäivää. Äänestysselitykset seuraavana. Ensimmäinen puhuja on edustaja Mamikins. Minuutti. Uh, uh thank you, Mr. President. Dear colleagues, I... Puhemies, hyvät kollegat. Financial stability. Rahoitusvakaus tulisi taata niin, että pääoma käytettäisiin reaalitalouden rahoittamiseen eikä keinotteluun. Mitä sitten äh, nämä keinottelukuplat ovat merkinneet vuonna 2008? Elämä ei ole mitään tietokonepeliä. Kun joku voi aloittaa tällaisen riskinoton eikä sitten vastaa seurauksista. Arvopaperistaminen on hyvin tärkeä osa hyvin toimivaa rahoitusmarkkinaa. Kiitos. Thank you, colleague. Kiitos kollega. Ja seuraavana Edustaja Kruppa minuutti. E, Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tietystikin tämän päätöslauselman puolesta, jossa taistellaan seksuaalista herätä vastaan ei pelkästään työpaikalla, kuten Euroopan parlamentissa, vaan muuallakin. Euroopan parlamentti koostuu eri kansakunnista, ja parlamentin jäsenillä on tiettyjä etuoikeuksia asemansa vuoksi. Istanbulin yleissopimuskin tähän liittyy. Uskon, että jotkut ehdotetut toimenpiteet eivät tule vielä vähentämään tällaista toimintaa. Meillä ei ole kunnollisia sosiaalisia ja moraalisia sääntöjä. Tämä on myöskin perhevastaisella tavalla. EU jakaa tietoa tai imakoja, joka liittyy siihen, että tämä ei vastaa kristillisiä arvoja. Perhe täytyy koostua isästä ja äidistä. Nyt pyritään luomaan uuden tyyppinen malli, joka liittyy seksuaalisuuteen, ja tämän kaiken toteuttaminen käytännössä tulee johtamaan siihen, että ryhdytään erittäin ikävällä tavalla kohtelemaan naisia ja sitten seksuaalisuuteen kiinnitetään liikaa huomiota. Samasta aiheesta edustaja Saborska. Pán predseda, rovnako ako moje Kiitos puhemies. Samoin kuin kollegat, minäkin näin, että seksuaalinen häirintä on asia, jota emme voi todellakaan hyväksyä. Ja samoin kuin kaikki muut parlamentin jäsenet, minäkin olen sitä mieltä, että myös tässä toimielimessä on tehtävä enemmän tällaisen häirinnän kitkemiseksi. Minä olen myös ehdottanut konkreettisia toimia tämän suuntaisesti, mutta valitettavasti jotkut kollegat pyrkivät hyödyntämään tilannetta suhteessa Istanbulin sopimuksen ratifioimiseen. Haluaisin sanoa, että tämä ei ole mikään velvoite – parlamentilla ei ole toimivaltaa tässä vaatia jäsenvaltioilta tällaista liittymistä. Kiitos oikein paljon. Jurek. Dziękuję przewodniczący. Pani... Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. Aivan niin kuin Anna Saborska, minäkin katson, että on skandaali, että käytämme naisten äh, draamaa edistämään Istanbulin yleissopimuksen äh, ratifiointipyrkimyksiä. Mehän tiedämme, mitä tapahtuu silloin, kun kyse on häirinnästä. Elokuvateollisuudessa me tiedämme, että naisia ahdistellaan ja häiritään. Esimerkiksi viranomaisyhteyksissäkin näin voi käydä, mutta emme tiedä, kuka parlamentissa tällaisesta, tällaisen on syyllistynyt. Haluaisin esittää vaateen siitä, että ne, jotka kohtelevat naisia tällä tavalla, loukkaavalla tavalla, niin nämä henkilöt tulisi mm, nimetä ja saattaa häpeään. Me tiedämme, että viranomainen hyvin usein piilottaa nämä kysymykset. Ajatellaanpa, mitä tapahtui Kölnissä, Saksassa, äh, äh, maahanmuutto- ja naisten ahdisteluskandaalin yhteydessä. Eli Istanbulin yleissopimusta edistetään tätä kautta. No, Kiitos edustaja Jurek. Tähän päättyivät nämä esitykset Högmarkin mietintöön. Mä mikin yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies arvon kollegat. Haluaisin painottaa sitä, kuinka tärkeä kohesiopolitiikka on. Se on kaikkein vahvin väline, jolla voidaan edistää aluekehitystä. Minun maani Latvia saa yli 7 prosenttia satsauksistaan talouteen tätä kautta. 2020 vuoden jälkeenkin täytyy varmistaa koesiopolitiikka. Riittävästi rahaa pitäisi laittaa koesiopolitiikkaan ja määrärahoja ei saa leikata vuoden 2020 jälkeen. Latvia on menettänyt kolmas osan väestöstään 25 vuoden aikana ja demografinen kehitys on erittäin epäsuotoisaa maassa. Lähe, ihmiset lähtevät muulle, koska palkat ovat huonot ja ei heillä ole minkäänlaista tulevaisuuden näkemyä. Tämä erittäin vaarallista kehitystä. Mikäli kohesio rahoitusta leikataan, silloin ihmiset lähtevät vielä suuremmin joukoin. Uh, Kiitos kollega. Seuraavaksi minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Sambaski. господин председател, уважаеми колеги, гласувах против доклада, тъй като в него има... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä äänestin tätä mietintöä vastaan. Mietinnössä on tiettyjä kohtia, joita en voi tukea. Talouskasvu ei ole samanlaista kaikkialla Euroopassa. Sama malli ei, ei päde kaikissa jäsenvaltioissa. En ole samaa mieltä niistä seikoista, jotka liittyvät maahanmuuttajien parempaan integraation työmarkkinoille. Ensin pitäisi ratkaista ne ongelmat, jotka ovat olemassa jäsenvaltioissamme. On valtavia eroja Itä-Euroopan ja Länsi-Euroopan jäsenvaltioiden välillä. Euroopan komission pitäisi mielestäni rankaista niitä jäsenvaltioita, jotka toteuttavat protektionistista politiikkaa, niin kuin Belgia, Italia ja Ranska. Itä-Euroopassa on korkea työttömyystaso. Nuoret ovat kuitenkin Euroopan tulevaisuus. Suuri osa maahanmuuttajista ei ole sotapaossa. Kiitos nyt Kasparin mietintö neuvotteluvaltuus Australian kanssa. Ensin puheenvuoron saa edustaja Selimovic. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Australialla ja Ruotsilla on pitkät kaupan perinteet, samantyyppistä yrityskulttuuria kulttuuria. Ja lähes tuhat yritystä tekee kauppaa Australian kanssa. Tämä johtaa 11 miljardin kruunun vientiin Ruotsista. Siksi olen hyvin tyytyväinen siihen, että hyväksyttiin neuvottelumandaatti. Todella kehottaisin komissiota ja Australia kauppakumppaniamme huolehtimaan avoimesta, turvallisesta, sopimuksesta, jotta ei tarvitse edes odottaa tämän sopimuksen toteutumista. Samasta aiheesta edustaja Kelli minuutti. Kiitos puhemies. Vapaakauppa on ihan kulmakivi. Selkeyttä puuttuu edelleenkin sen osalta, miten yhdistyskuningaskunta lähtee EU-markkinoilta. EU ja Irlannin täytyy siksi vahvistaa kauppasuhteita muihin maailmankolkkiin. Australia on kolmanneksi suurin kauppakumppani Kiinan, Japanin, jälkeen. Vuonna 2015 kyse oli 65 miljardista eurosta ja tuonti EU oli 10 miljardin luokkaa. Australian irlantilaiset suhteet ovat tärkeät yksi kolmesta australisesta on alkujuuriltaan irlantilainen. Nyt olisi on osapuolen kautta yhdessä avata markkinat ja saada edistää kilpailua. Kuitenkin on ollut todellisia huolia viime aikoina sen osalta, mitä kielteisiä seuraamuksia tästä kauppasopimuksesta olisi elintarvikevienille, kuten maitotuotteille ja nauranihalle. Otan tämän ilantaisen erittäin vakavasti. Maatalous ja maatalouden elintarviketuotanto on erittäin tärkeää. Irlannin talouden kannalta. Siksi on erittäin tärkeää, että riittävästi otetaan huomioon nämä sektorit neuvotteluissa ja mikäli annetaan jonkinlaisia kiintiöitä, Australia pitää joidenkin vuosien jälkeen uudelleen tarkastettuna, että voidaan puuttua, mikäli vääristymiä on syntynyt. Viimeisenä tämän mietinnön osalta edustaja Jambaski minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä tuin tätä mietintöä. Kyse on mandaatista neuvotteluille Australian kanssa. Sen takia, että yhdistynyt kuningaskunta jättää EUn meidän vapaakauppamme häviää paljon. Me tiedämme, että vapaa kauppa on kuitenkin yksi EUn kulmakivistä. Minusta neuvottelujen tulisi käynnistyä mahdollisimman nopeasti ja pitää pitää kiinni toimivaltuuksistamme. Kiitos. Next report. Kiitos kollega. Seuraava mietintö, Kasparin mietintö, neuvotteluvaltuus kauppaneuvotteluihin Uuden-Seelannin kanssa. Edustaja Selimovic, minuutti. Kiitos puhemies. Kun katsotaan markkinaosuuksia, niin Uusi-Seelanti on kahden kahdeksanneksi suurin vientimarkkina Ruotsille. Tätä suhdetta voidaan syventää ja kauppasopimus varmasti johtaa tähän. Oletan, että molemmat kumppanit nyt nopeasti voisivat huolehtia reilusta kattavasta vapaakauppasopimuksesta, josta on hyötyä meille kaikille. Kiitos oikein paljon. Give my admiration. You have in fact on both reports... Itse asiassa molempien mietintöjen äänestysselitykset mahtuivat minuuttiin. Hienoa. Dombrovski samasta aiheesta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Minä äänestin kollega Kaspari mietinnön puolesta samoista syystä. Miksi äänestin edellisten mietintöjen puolesta? Kyse on mietinnöstä, joka liittyy neuvottelumandaattiin kauppasopimuksen aikaansaamiseksi uuden sellainen kanssa. Euroopan unioni tarvitsee uusia markkinoita ja vapaa kauppa on yksi EUn peruspilareista. Neuvottelut pitää saada käyntiin niin pian kuin mahdollista. Meidän täytyy pitää tässä EUn valtaoikeuksiin näissä kysymyksissä eikä yrittää niitä Australian ja uuden seerannin yhteydessä. Täytyy muistaa, että ne on tärkeitä kauppakumppaneita, siksi me tuemme näitä sopimuksia. Kiitos. Tuossa oli viimeinen puhuja, joten keskeytämme istunnon kello kolmen asti. So, Miss Mamikins, you. Ai, edustaja Mamikins. Yeah. You're lucky because I... Teillä oli nyt tuuria, kun juuri päätin viimeisen virkkeeni tässä ja sitten tämä olisi loppunut, mutta nyt kuulemme kuitenkin viimeisen äänestysselityksen aiheena EU-lainsäädännön soveltaminen sen valvonta vuonna 2015. Edustaja Mamikis minuutti. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, rikkomustapausten määrä vuonna 2015 pysyi korkealla tasolla 1368 rikkomustapausta. Ennen kaikkea kyse on EU-lain rikkomuksesta – erityisesti työllisyyden ja sosiaaliasian alalla, ympäristö, oikeus, perusoikeuskysymyksissä, sisämarkkinoilla, liikenteestä, koulutuksessa ja kulttuurialalla. Viivästykset ovat vaarallisia. Se vaarantaa kansalaisten luottamuksen EU:ssa ja johtaa myös aineellisiin vahinkoihin. Jatkossa meidän tulisi tehdä läheistä yhteistyötä komission kanssa, hallitusten kanssa ja kansallisten parlamenttien kanssa. Ennen kaikkea pitäisi ymmärtää, että mikä onkaan näiden rikkomusten todellinen luonne. Sen jälkeen vasta voimme tehokkaasti tarttua tähän ongelmaan. Minä äänestin tämän hakkeen puolesta. Kiitos. Kiitos kollega. Tässä nyt todella oli viimeinen puhuja. Keskustelu on päättynyt. Istunto keskeytetään. Istunto jatkuu kello kolmelta tänä iltapäivänä.